puhemies. Tisztelettel köszöntöm Önöket, magyarul fogom vezetni az ül... Tervetuloa, hyvät naiset ja herrat. Ja jatkan istunnon vetämistä unkarin kielellä. Seuraava asia on yhteiskeskustelu Euroopan globalisaatiorahastosta ja ja yritysten uuden sijoittamisesta EU-ssa. Ensinnäkin Raimer Bögen mietintö globalisaatiorahaston varojen käytöstä Belgian tekstilisalalla ja Irlannin, Irlannissa. Sen jälkeen esitetään suullinen kysymys yritysten uudelleen sijoittamisesta EU-ssa. Sallin, että, että ensin annan puheenvuoron Raimer Bögelle. Hänellä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Minä olen budjettivaliokunnan esittelijänä täällä ja teen ehdotuksen täällä globalisaation varojen, rahaston varojen käyttämisestä erityisesti kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin perustuen Belgiasta tulleeseen hakemukseen ja toiseen hakemukseen, joka tulee Irlannissa. Heti kuitenkin kättelyssä toteaisin, että, että budjettivaliokunnan tehtävä tässä yhteydessä on tutkia, ovatko ehdot rahastovarojen käytössuhteen suhteen toteutuneet. Ja painotan tässä yhteydessä, että viime kuukausina on aina samanlaisessa tapauksessa ollut erinomaista yhteistyötä budjettivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan välillä. Me olemme myös tehneet parhaamme, jotta ne kriittiset ajatukset, joita työllisyysvaliokunnasta on tullut, olemme pyrkineet ottamaan ne huomioon ja näin ollen tämä onkin oikein, koska kun tällainen on, äh, äh, äh, tällaisia kysymyksiä täydennetään myös suullisella kysymyksellä työllisyysvaliokunnan suunnalta. Tehän tiedätte, hyvät naiset ja herrat, että globalisaatiorahastolla on enimmillään 500 miljoonaa euroa vuodessa käytössä. Ja siitä on tarkoitus käyttää yksinomaan siihen, että globalisaation uhreiksi johtuneiden irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi, joka merkitsee nimenomaan lisätukea näille irtisanotuille työntekijöille. Päätöslauselmassa olemme tehneet selväksi, että joudumme kysymään tuon tuostakin, että varoja, joita käytetään Euroopan sosiaalirahastosta globalisaatiorahaston rahoittamiseksi, että tätä on käytetty hyväksi. Ja minä pidänkin kiinni, komissaari, siitä, että, että te vahvistatte, että loppupeleissä näin eh, tämä ei tule koitumaan sosiaalirahaston tappioksi. Ja eh, nimenomaisesti haluan myös tänä iltana eh, vaatia komission lupausta, joka budjettivaliokunnassa on tullut, esitetty, että, että tulevaisuudessa ei oteta yhteisiä hakemuksia se globalisaatiorahaston varoja käyttämistä, vaan ne täytyy esittää tapauskohtaisesti, koska jokainen tapaus on erillinen ja koska jokainen tapaus on mutkikas, niin eh, silloin eh, ei pidä lähteä vaikeuttaa sitten toista hakemusta ja sen, eh, sen käsittelyä. Toivottavasti tämä voidaan vahvistaa tämän illan mittaan. Sitten kummastakin tapauksesta myös muutettujen säädösten pohjalta semminkin kun nämä hakemukset on esitetty toukkuun ensimmäisen päivän jälkeen, on kysymys yhteensä noin 24 miljoonasta, euro, 24 miljoonasta eurosta. Näistä tekstiiliteollisuuden paikkojen menetykseen Belgian ja taas toisaalta tietokoneiden valmistukseen on tarkoitus käyttää osavaroista. Belgian osalta on kysymys 2000 yli 2000 irtisanomisesta, jotka ovat syntyneet NUTS 2 alueella Länsi-Flanderissa ja taas toisaalta Limburgissa. Tähän Belgian, Belgia on pyytänyt 9,2 miljoonaa euroa. Irlannin hakemus, siinä oli työllisyysvaliokunta aivan oikein. Esitti lisäkysymyksiä, joita on myös on käsitelty. Osittain on, on haluttu lisätietoa, lisätietoa. Tässä oli kysymys 2840 irtisanomisesta Dell-yrityksessä, joka oli Limerick Clearin, no, Liberarin ja Liberakin kaupungissa. Oli 2004 irtisanottua Limerickissä. ja kokonaissumma on 14,8 miljoonaa euroa. Meillä, meillä oli tiivis keskustelu budjettivaliokunnasta ja annoimme vihreää valoa näiden varojen äh, käyttämiselle kummassakin tapauksessa, mutta äh, totean vielä kerran painokkaasti, että komission täytyy vielä ottaa selkeä kanta tähän asiaan ja pidän erittäin hyvänä sitä, että äh, periaatteellisissa kysymyksissä tavallaan rahoitusvälineiden käyttö Euroopan budjetista – on saanut, on, on, tuli esille työllisyysvaliokunnan kokouksessa. Muilta osin pyydän työisistuntoa hyväksymään tämän mietinnön. Kiitoksia. Kiitos. Herra Böge. Sitten viisi minuuttia. Rouva Beres, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Työllisyyden ja sosiaalisasioiden valiokunta halusi esittää suullisen tarkistuksen liittyen ennen kaikkea monikansallisten yritysten tuotannon siirtämiseen ja siihen, miten käytetään sosia- globalisaation rahastoa. Irlannissa on ollut hyvin paljon ongelmia ja myös ristiriitoja on havaittu tämän rahaston varojen käytössä. Missään vaiheessa valiokuntamme jäsenet eivät ole halunneet ottaa panttivangeiksi irlantilaisia työntekijöitä tai uhata, ettei heitä autettaisi, koska he ovat nyt todella kriittisessä tilanteessa tämän irlantilaisen Dell-yrityksen strategioiden vuoksi. Ennen kaikkea tässä tapauksessa. 19. syyskuuta komission puheenjohtaja Barroso ilmoitti, että 19 miljoonaa euroa annetaan Dellin irtisanotuille työntekijöille, jotta he voisivat selvitä tulevista ajoista ja vaihtaa alaa mahdollisesti. Samaan aikaan Dellin pörssikurssi on kohonnut ja 23. syyskuuta komission jäsen Neeli Cruz hyväksyi myönsi luvan antaa yli 54 miljoonan euron valtion tukia Dellin tuotantolaitokselle, uudelle tuotantolaitokselle Puolassa. Me olemme siis kysyneet komission jäseniltä Spidalta ja Neeli Kruusilta, jotta he voisivat kertoa, että miten he olivat nyt oikein nähneet tämän tilanteen, jos kerran tuotantoa tällä tavalla tuetaan. Dell luopui yhdestä tuotantolaitoksesta toisaalla, ja tämä ei ole millään tavalla Dellin yleiseen strategiaan vaikuttanut. Ja mitä sitten voimme havaita? No, Dellissä me nyt puhumme usein näistä EUn e lainsäädännöstä, nimenomaan työlainsäädännöstä, ja Dellissä ei näitä lakeja ole noudatettu. Näin ollen on siis todella vaikeaa, jos käytetään Euroopan unionin varoja hetkellä. Mehän tiedämme, miten vaikeaa talousarviomenettelyt ovat, miten hankalaa on saada varoja elvytyssuunnitelmiin. Ja nyt tällä samalla hetkellä sitten lopulta käytetään yhteisön talousarviosta varoja tällaiseen ristiriitaan niin, että amerikkalaisten sijoittajien tuottoja jollakin tavalla tuetaan irlantilaisten työntekijöiden kustannuksella niin, että irlantilaiset työntekijät joutuvat ikään kuin vastoin puolalaisia työntekijöitä. Tämä ei ole normaali tilanne, eikä globalisaatiorahastoa tällä tavalla pitäisi käyttää. Tämä ei varmastikaan ole pelkästään komission jäsen Spiedlan vastuulla tämä asia, mutta mielestäni tämä tapaus on sellainen, että meidän täytyy tarkastella todella tar läheisesti sitä, miten EUn varoja käytetään – suurten yritysten tukemiseen. Lisäksi me olemme havainneet, että nykyisen komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson laatima elvytyssuunnitelma sisältää yhden merkittävän tukitoimenpiteen ja se liittyi nimenomaan siihen, että yritetään ylläpitää työntekijöiden työpaikat. Komissiolle on kerrottu jo ajoissa Dellin strategiasta siitä, että sillä oli suunnitelmia näiden kahden tuotantolaitoksen suhteen. Ja olisi näin ollen pitänyt löytää joku vaihtoehtoinen ratkaisu näille kahdelle tuotantolaitokselle. Komission olisi pitänyt toimia ennakoivammin ja neuvotella Dellin kanssa, jotta olisi voitu muuttaa Irlannissa sijaitsevan tuotantolaitoksen menettelytapoja sen sijaan, että siirretään Irlannissa jo valmiina olevat työpaikat ja tietokoneet ja muut Puolaan. Meistä vaikuttaa siltä, että komissio auttaa monikansallisia yrityksiä ja jos tällä tavoilla toimitaan, niin meidän pitäisi voida käyttää puheenvuoroja paljon johdonmukaisemmin. Tämän kaiken pohdinnan pitäisi johtaa siihen, että tuleva komission jäsen ja erityisesti Mario Monti tehtävässään, niiden pitäisi kaikkien toimia paljon proaktiivisemmin, kun EU-varoja käytetään – jos on sellaisia tilanteita, että tuotantoa siirretään maasta toiseen, ennen kaikkea EUn jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jolloin näiden kahden jäsenvaltion työntekijät joutuvat toisiaan vastaan. Tämä ei todellakaan noudata sellaisia sosiaalisia oikeuksia, joita me haluamme edistää markkinatalouden hengessä. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Sitten komissiosta herra Spidla, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Vážený pane předsedo, vážené paní poslanky. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen äh, tuestaan komission ehdotukselle, joka koskee globalisaatiorahaston varojen käyttöä ja johtuen Belgian tekstiiliteollisuuden ja Irlannin tietokoneteollisuuden leikkauksista. esittelijä, eh, eh, minä aion nyt pitäytyä tässä budjettiasioihin, koska myöhemmin meillä on tilaisuus puuttua muihin näkökohtiin teidän mietinnössänne. Ensimmäinen budjettiasia, jonka mainitsitte, koskee rahoituslähteitä te muistutatte meitä siitä, että Euroopan sosiaalirahastoa ei saa käyttää ainoana rahoituslähteenä. Euroopan globalisaatiorahasto budjettimielessä on erityinen väline, koska sillä ei ole omia varoja. Se, siihen, se toimii tilikausittain ja siinä käytetään erityisesti käytettäviä olevia budjettikohtia ja toisekseen ehdotus budjettivallan käyttäjien eh, ehdotus varoista täytyy olla sopussa myös budjetin kanssa ja tämä hoidetaan tapauskohtaisesti tarpeiden mukaan. Pitää paikkansa, että tähän päivään mennessä teknisesti rahoituksen päälähde on ollut Euroopan sosiaalirahasto. Ja tässä haluan tehdä selväksi ja painottaa sitä, että teknisesti tämä on ollut rahoituslähde. Toisin sanoen Euroopan sosiaalirahasto tai siinä rahastossa olevat varat, niitä ei leikata tämän seurauksena. Toinen asia, jonka mainitsitte, ei kos ole yksinomaan budjettiasia. Tämä liittyy päätöksentekoon, koska tehän vaaditte, että komissio te- tekee ehdotuksensa varojen käyttämisestä erillisenä asiakirjana. Komissio ymmärtää ne edut, joita liittyy tähän lähestymistapaan – joka on tapauskohtainen, koska se vähentäisi eturistiriitoja ja se tekisi mahdottomaksi, että varoja voitaisiin käyttää panttivankeina. Kuitenkin on myös tarpeen ottaa huomioon uusi, uudet hyväksyttävyyskriteerit, joista olemme keskustelleet tämän vuoden aikana, jotka tekin olette hyväksyneet näiden kriteerien pohjalta seuraavien kuukausien aikana me eh, tulemme odottamaan, odotamme hakemusten merkittävää lisääntymistä, eikä ole varmaa, että nämä asiakirjat, eh, että näitä asiakirjoja voidaan käsitellä nopeammin, jos ne julkistetaan yksitellen, mutta komissio voi kuitenkin eh, todeta, että parempi lähestymistapa huoli tästä, riippu, tästä riippumatta ja näistä riskeistä teknisistä monimutkaisuudesta huolimatta on sellainen konsepti, jossa toimitaan tapauskohtaisesti ja tästä syystä komissio on kirjannut teidän kommenttinne ja on valmis korjaamaan toimenpiteitä menettelyjä seuraavalla tilinpitojaksolla. Siksi uskonkin, että voin sanoa tämän hyvin selkeästi kumpaakin tapausta silmällä pitäen. Ja toinen asia, herra puhemies, Komissio on hyvillään kuullessaan, että parlamentti on hyväksynyt päätöksen varojen, globalisaatiorahaston varojen käyttämiseksi, jolla voidaan tukea työntekijöitä, jotka ovat tulleet irtisanoituiksi Belgiassa ja Belgian tekstiliteollisuudessa ja Irlannin tietokoneteollisuudessa. Tässä katsannossa olemme kuulleet kysymyksen, voisiko olla mahdollista yhdistää yritysten siirrot EUn sisällä ja taas toisaalta valtionapujen valvonta komission tasolla. Meidän täytyy ensinnäkin todeta, että komissio kyllä ymmärtää ja näkee ne kielteiset vaikutukset, jotka liittyvät työntekijöiden ja heidän perheensä siirtymisiin, mutta ei ole komission asia puuttua siihen päätöksentekoon, joka, joka kuuluu yrityksille. Jos yhteisön lainsäädäntöä ei ole rikottu, komissio haluaa kuitenkin muistuttaa, että sillä ei ole voimaa e- estää liikeyrityksiä tekemästä päätöksiään tai lykätä niitä. Ja yhteisillä yrityksillä ei ole mitään yleistä velvoitetta komission suuntaan, jos tällainen päätös on oikea. Ja tässä mielessä komissio myös ymmärtää, että on ollut useita huolenaiheita, koska valtion apu, valtion tuki joka on käyttämässä rakennerahastoja, sitä voitaisiin käyttää keinona äh, vedota äh, yrityksille, että sijoittaisivat, investoisivat muille alueille. Komissio haluaa muistuttaa siitä, että yhteisön säädösten äh, tarkoitus valtion tuesta, sen tarkoitus on varmistaa, että apu ja tuki että, sillä, että sitä voisi sitä voitaisiin käyttää ainoastaan päätöksen haitaksi, jos, vaik- jos sillä pyritään vaikuttamaan yritysten päätöksentekoa. Päätöksentekoa tätä ei saa käyttää muiden alueiden haitaksi. Tämä ongelma, tätä ongelmaa on käsitelty myös siinä asetuksessa, jossa asetetaan, asetetaan yleiset säädökset rakennerahastojen ja kohesiorahastojen käyttöön ja 2007-2013 jaksolle. Ja tässä sanotaan, että tällaisten investointien täytyy olla realistisia ja e, niiden pitää kestävällä tasolla vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Ja rakennerahastojen varoista jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että projekti e, e, projekti pystyy elämään viisi vuotta sen jälkeen, kun tämä siitä lähtien, kun se on käynnistetty, ja kolme vuotta, jossa on kysymys pk-yrityksistä. Ja nyt muutokset rakenteessa ja omistajuudessa tai vastaavissa asioissa, tällaiset muutokset saattavat vaikuttaa kuitenkin projektin luonteeseen, ja tällainen muutos saattaa sitten antaa, jos se antaa liikaa etuja yritykselle tai julkishallinnolle, silloin tämä tuki täytyy peruuttaa ja komissio äh, raportoi äh, näistä vuosittain kertoessaan tämän ohjelman täytäntöönpanosta. Komission täytyy ilmoittaa tai notifioida jäsenvaltioille, että vuonna 2007-2013 ohjelmajaksolla tämän lisäksi meillä on uusi asetus, jolla varmistetaan, että yritykset, joihin, joihin tämä menettelytapa liittyy puhuttaessa näistä varoista – jos yritys on äh, siirtänyt toimintaansa äh, EUn sisällä jäsenvaltiosta toiseen, että tällainen yritys ei saisi enää tukea. Kohta 40 näissä suuntaviivoissa sanoo, että tukea voidaan antaa ainoastaan, jos investointi pysyy alueella vähintään viisi vuotta projektin alusta lähtien. Jos äh, on, laskelma on tehty palkkakustannusten pohjalta, niin kolmen vuoden kuluttua projektin alkamisesta sen täytyy pysyä tämän ajanjakson verran siellä. Tänä, tällä samalla alueella investointi täytyy pysyä viisi vuotta siitä hetkestä lähtien, kun henkilöitä on palkattu yrityksiin, ja PK-yritysten tapauksessa siinä puhutaan kolmesta vuodesta. Näiden säädösten tarkoituksena on välttää tällaisten shoppailu tai tukiaisten shoppailu. Ja paikkojen valikointi yritykselle pelkästään siltä pohjalta tukiaisia saadaan tietyissä paikoista. Näiden tukien pitäisi olla vain yksi tekijä monien tekijöiden joukossa, jotka vaikuttavat siihen päätökseen, joka yritys tekee toimipaikan sijainnista. Muutkin tekijät, kuten palkat, verot, ja taito, maantieteellinen sijainti, ovat yleensä merkittävämmässä roolissa näissä päätöksissä. Hyvät naiset ja herrat, olen, olen varma siitä, on selvää, että silloin kun puhutaan Euroopan ää, äh, rahojen käytöstä, pitää huolehtia siitä, että se on oikea ää, äh, strategisella tasolla. Ja lopuksi haluan sanoa, että se raha, jota on käytetty tai tullaan käyttämään äh, Euroopan globalisaatiorahaston puitteissa, että se, sitä käytetään ihmisten hyväksi jotka ovat kärsineet, toisin sanoen, niillä on tarkoitus tukea yksittäisiä työntekijä niin Belgiassa kuin Irlannissa kuin, kuin missä tahansa EUn jäsenmaassa. Raha ei mene mihinkään, minkään yrityksen käyttöön. Tällä rahalla tuetaan ihmisiä eikä yrityksiä, ihmisiä eikä liiketoimintaa. Kiitoksia, herra Spidla. Ja seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. Rova Warren Chartier, puolitoista minuuttia. Komissaari. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin palata näihin tapauksiin, joita me nyt käsittelemme globalisaatiorahaston yhteydessä. Mehän luonnollisesti tässä ajattelemme etupäässä työntekijöitä, jotta voisimme parantaa heidän työllistettävyyttään silloin, kun työttömyys koskettaa heidän taloussektoriaan. Rouva Beres puhui jo näistä asioista. Irlannin tuotantolaitoksessa on valmistettu tietokoneita ja me tuemme, jos komissio tukee sitä, että sama yritys rakentaa tuotantolaitoksen Puolaan ja sekin valmistaa kannettavia tietokoneita, niin tämä on markkinoiden tilanne ja kysyntä on suurempaa kannettavien tietokoiden alalla ja näin ollen silloin Puolan tuotantoa kannattaa edistää Irlannin tuotannon sijasta. Tiettyjä ongelmia tietysti olisi havaittavissa Irlannin työntekijöiden taholla. Niitä ei saa unohtaa kaikesta huolimatta. Globalisaatiorahastotyöryhmässä on käsitelty jokaista tapausta erikseen ja me olemme pyytäneet, että komissio hyvin tarkasti harkitsee kaikkia näitä tukia, joita kullekin tuotantolaitokselle annetaan, olipa sitten kyse EU-tasolla annettavista varoista tai aluetuista. Niin ei saa käydä, että eurooppalaiset poliitikot tukevat sitä, että tukia käytetään kilpailun tai markkinoiden vääristämisen työntekijöiden kustannuksella. Näin ollen me haluamme ennakoivaa valvontaa, vahvempaa valvontaa, jotta työntekijöille ei tulisi näitä ongelmia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on puolitoista minuuttia. Painotan tätä, puolitoista minuuttia on puhe. Tämä on pitkä ilta. Puhe, josta on tarkoitus pitää kiinni. Älä keli tammikuussa Irlannin limitimusalue, erityisesti Limerick, koki taloudellisen draaman, jota ei ole aikaisemmin nähty. Ilmoitus siitä yli 2000 työpaikkaa menetettiin Dellillä jotka edustivat kuitenkin myös historiallista mittakaavaa. EU ja sen globalisaatiorahasto on jyvittänyt varoja, joilla on tarkoitus auttaa suoraan taloudellisesti haavoittuneita alueita kun me äänestämme huomenna 14 miljoonasta ja risasta, niin silloin me annamme, ojennamme käten, kätemme ihmisille, ja se koskee yli 2400 ihmistä, joiden elämää on tarkoitus auttaa. Tämä on hyvin tervetullut. Rahaa käytetään kouluttamiseen, yritysten perustamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Se on hyvin tarpeellista. Se, se fakta, että Dellin työntekijäedustajat ovat paikalla täällä seuraamassa tätä keskustelua, osoittaa, miten syvä tämä syvälle tämä, tämä rahasto voi yltää meidän täytyy painostaa, että olemme vasta puolimatkassa. Me nyt me edessämme on kuukausia, jolloin rahaa käytetään ja Eh, ja Irlannin eh, ministeri Kokran on henkilökohtaisesti puuttunut tilaan. Niin hänen täytyy huolehtia, että raha käytetään oikein. Se, se on kysymys tavallisista työntekijöistä, jotka eivät saa tätä tilaisuutta toista. Ministeri Kokran ryhdy tuumasta toimeen. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus eh, Irlannin Midwest-alueella. Haluan kiittää jäseniä, erityisesti omia kollegoitani saamastamme tuesta Dellin hakemukselle ja pyytäisin, että he tuette, tuette muitakin hakemuksia, jotka koskevat samanlaisia tilanteita, joita tulee muista muiltakin alueilta ja muilta, muilta aloilta. Kiitos. Kiitos, sitten herra Kelli. Ja sitten vuorossa Marian Harkin minuutti. Olkaa hyvä. Thank you, Chairperson. My... Kiitos puhemies. Ensimmäinen kommenttini on se, että että Euroopan globalisaatiorahasto on osoite yhteisvastuusta kansalaisten ja jäsenvaltioiden välillä. Toiseksi olen hyvin iloinen siitä, että Dellin työntekijät, jotka ovat joutuneet irtisanotuksi, nyt ainakin voivat harkita tulevaisuuden suunnitelmia. On kuitenkin hyvin tärkeää varmistaa, että kaikki kurssit tai harjoitteluohjelmat todella vastaavat työntekijöiden tarpeita ja edistää sitä, että työntekijät voivat päästä takaisin työmarkkinoille tai perustaa oman yrityksen. Sen täytyy olla se tavoite. Lisäksi parlamentti on hyväksynyt tuen Dellin työntekijöille, vaikkakin me olemme nostaneet joitakin hyvin huolestuttavia kysymyksiä esiin. Emme kuitenkaan halunneet ottaa työntekijöitä panttivangiksi ja estää tuen. Me silti odotamme EUn teollisuuspolitiikan johdonmukaisuutta, eikä todellakaan saa käyttää EU-varoja osakkeen omistajien hyväksi niin, että työntekijät maksavat hinnan. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Marian Cornelissen, puolitoista minuuttia. De aanvraag van Ierland. Irlannin pyyntö käyttöön ottamiseksi näiden varojen osalta on tuonut esille koko joukon kysymyksiä, joihin meidän on puututtava. Ensinnäkin Dell sulkee yrityksen, tehtaan ja avaa tehtaan toisessa maassa. Minä, minun mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon tässä valtion apu ja tämä hankaloittaa tätä asiaa. Dell muutama vuosi sitten valtion avun turvin asettui Irlantiin. Nyt se sulkee tehtaansa ja avaa tehtaan Puolassa valtion avun turvin samoin. Tässä välin Dellin työttömiksi jääneet työntekijät, he eivät ovaa minkäänlaista yrityksen rahoittamaa sosiaalipakettia, vaan heidän on turvauduttava globalisaatiorahastoon. Tässä on nyt koherenssin puutetta, mitä tulee työllisyyspolitiikkaan. Kuinka monta työpaikkaa on luotu kaiken tämän valtiollisen tuen turvin jota Irlannissa ja Puolassa on annettu. Mitä komissio ja jäsenvaltiot tulevat tekemään ko- koordinoidakseen paremmin politiikkojaan, jotta globalisaatiorahasto olisi todellinen tukiväline, joka koituu varmasti työntekijöiden eduksi? Kiitoksia. Seuraava on Ilta Figureoida minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Me toteamme aina, että Euroopan unionin politiikka, sen tulee olla sellaista, että globalisaatiorahaston varojen täytyy hyödyttää työntekijöitä meidän täytyy harjoittaa sellaista teollisuuspolitiikkaa, joka ottaa huomioon myöskin, myöskin työntekijöiden oikeudet. Myöskin me korostamme sosiaalisia ja kehityspolitiikkoja. Meidän täytyy muistaa, että työntekijät eivät saa kärsiä kaksinkertaista vahinkoa sosiaalidumpingin, sosiaalisen polkumyynnin ja muiden toimien takia. Kyseessä on yritys, joka sai tukea ja sulki tehtaan Irlannissa avatakseen toisen Puolassa. Me vaadimme komissiolta vastauksia tulevaisuuden osalta. Meidän mielestämme täytyy syvällisesti uudistaa politiikat. Meidän täytyy harjoittaa valvontaa koskien tukia, joita myönnetään monikansallisille yrityksille. Ja työllisyydestä, pitää pitää huolta. Kiitoksia puolitoista minuuttia, herra Kelly. Kiitoksia puhemies. Haluan esit- esittää ää, nyt täällä mielipiteeni tässä täysittösalissa ja puhua näistä ihmisistä, jotka ovat jääneet vaille työtä, ja kiitän komissiota siitä, että se on valmis auttamaan Delliltä irtisanottuja. Kiitän myös niitä kollegoita, jotka Marim Hakkenia ja Brian Collier ja, ja myös Kolombokia, jotka tekivät aloitteet tämän, tästä asiasta toukokuussa. On kysymys suurista muutoksista, jotka ovat hyvin tärkeitä meille. Siinä me käytämme 50-50 rahoitusta, 30, 35 kansalliselta, 65 komissiolta, ja on kysymys kuitenkin huomattavasta väärästä. Tämä kuitenkin mahdollistaa äh, ihmisille uuden tulevaisuuden. On vain äh, kaksi asiaa, jotka haluan lisätä, että se, että äh, aikataulu ajan lisääminen kahdella vuodella pitäisi lisätä kolmella vuodella, koska muuten emme pärjää toisekseen. Tämä aloituspäivä ei pitäisi olla hakemuspäivä, vaan se, kun tämä hyväksytään parlamentissa ja neuvostossa. Tämän sanottua, niin on vain kaksi asiaa, jotka haluan sanoa. Ihmiset ovat hyvin kiitollisia siitä, mitä on tapahtunut. Te annatte toivoa epätoivon tilaan, solidarisuutta eristäneisyyden tilaan, ja tämä rahasto on, sitä on käytettävä hyvin, ja se on varmasti, siitä voi tulla paras rahasto ja apu, minkä komissio on antanut konsanaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kelly. Sitten Seden Derden, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Täällä on otettu esiin useita asioita globalisaatiorahaston käyttö herättää tunteita. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että rahasto on olemassa. Eurooppalaisten työntekijöiden täytyy tietää, että EU on heidän rinnallaan näinä vaikeina hetkinä. Toiseksi se, että Belgiaa kiitettiin sovittiin yhteistyöstä työmarkkinaosapuolten välillä näiden asiakirjojen laadinnassa. Se on hyvä. Valitettavasti tähän liittyy kuitenkin myös ikäviä puolia. Euroopan taloudellinen tilanne on hankala ja se vaikuttaa myös sosiaaliseen puoleen. Mehän tiedämme tämän. Lisäksi Dellin tapauksessa on muitakin huolenaiheita ja tuen todella sitä, mitä toveri Pervanche Perez aikaisemmin sanoi maksumäärärahat tällä hetkellä joudutaan ottamaan muista budjettikohdista ja tietääkseni ne otetaan järjestelmällisesti Euroopan sosiaalirahastosta. Se on huono asia. Lisäksi Dellin sosiaalinen puoli ei toteudu niin hyvin kuin sen pitäisi toteutua. Tässä on käytetty talousarviosta varoja. Komission täytyy toimia avoimemmin niin, että käytetään varoja yhtä lailla muista rahastoista, esimerkiksi rakennerahastoista. Kiitos. Kiitoksia. Näen, että herra Händel ei ole paikalla, siksi on vuorossa herra Belet. Puolitoista minuuttia. Thanks very much, uh, Chairman. Thanks for... Kiitoksia puhemies Kiitoksia puhemies. Hyvin lyhyesti. Minä haluaisin puhua äh, rahaston rakenteellisesta toiminnasta. Me olemme hyvin tyytyväisiä niihin hankkeisiin, joista tänään illalla keskustellaan ja jotka huomenna hyväksyttäneen. Tämä rahasto on ei aina täytä tehtäväänsä johtuen sen rakenteesta. Eli työntekijät, jotka menettävät työpaikkansa, heidän tulee saada apua ja tukea, jotta he löytäisivät uuden työpaikan. Tällä hetkellä se ei aina ole mahdollista. Minun mielestäni tämä on hyvin vaikeata työntekijöiden kannalta, jotka ovat tulleet tiettyyn ikään. Meidän täytyisi toimia paljon nopeammin heidän osaltaan. Globalisaatiorahasto on hyvin vähän joustava rahasto. Mikäli työntekijä menettää työpaikkansa ja sen lisäksi kyse on yrityksestä, joka ei kuulu listoille, niin äh, tällä henkilöllä ei ole minkäänlaista ikään kuin seurantaa. Äh, näin on käynyt usean työntekijän osalta ja se on suuri vahinko. Tältä osin meidän täytyisi löytää ratkaisu mitä pikimmin. Arvoisa komission jäsen, minun mielestäni me tarvitsemme nopeamman lähestymistavan ja näkökulman. Me tarvitsemme mielestäni sellaisen paketin, jolla me voimme kohdata ja vastata näihin tilanteisiin. Meidän täytyy ensi viikolla toimia nopeasti tämän osalta. Piper. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Piper. Kiitos puhemies. Komissaari, naiset ja herrat, globalisaatiorahasta auttaa ihmisiä eh, jatkokoulutuksessa ja pätevyyden hankkimuksessa. Tämä on sosiaalinen puoli Eurooppaa, se on hyvä puoli. Komissiolla on myös tässä selvittänyt Dellin äh, hakemuksen Puolaa osa, koskien. hyväksytti 54 miljoonaa äh, valtion tukea Puolaa, koska kuulemma palvelee alueellista kehitystä. Nyt voidaan kysyä, että pitää, täytyykö meidän Euroopassa todellakin verovaroilla äh, tehdä itsemme kilpailukykyisen? Ei. Meidän pitäisi muuttaa tätä tukioikeutta niin, että, tämä, että sitä ei makseta silloin, kun paikkakuntaa muutetaan tai yritys siirretään, yritys siirretään muualle. sitten suoran kysymyksen komissiolle onko 54 äh, miljoonassa eurossa Puolan rahaa. Delliä varten. Onko siinä myös rahaa Euroopan rakennerahastoista? Ja miksi, herra komissaari, tästä ei ole mitään yksiselitteistä selvitystä komissiolta? Minä vaadin, minä kehotan komissiota noudattamaan tutkimusvelvollisuuttaan ja ottamaan sen vakavasti. Tällaisiin toimipaikkamuutoksiin Euroopan unionin sisällä ei saa antaa eurooppalaisia verorahoja. Se, mitä te sanoitte tänään, komissaari, te väistelette, te piiloudutte tämän Puolan hallituksen raportin taakse, mutta te ette eikä selvitä suoraan, onko Euroopan rakennerahastoa käytetty ja onko sitä koskevaa asetusta noudatettu. Luokaa läpinäkyvyyttä lopeltaakin ja julkistakaa kaikki tuet näistä rahastoista, niin kuin maatalouspolitiikan kohdalla on tehty. Tällä tavalla voimme luoda luottamusta Euroopan rakennepolitiikkaan. Paljon kiitoksia. Kiitos. Herra Piper. Ja sitten seuraava viisi minuuttia käytetään catch the eye-menettelyä. Ensimmäiseksi herra Gyri, olkaa hyvä. Kuulin jól emlékszem arra, amikor ezt a globalizáció... Puhemies, muistan silloin kun globalisaatiorahasto perustettiin ja silloin kävimme keskustelua, oliko hyvä vai eikö olisi hyvä, jos rahoja globalisaatiorahastosta mm, voidaan, jos niillä voidaan auttaa ihmisiä, jotta heidät saataisiin jälleen työmarkkinoille – takaisin. Ja tällä tavalla me toisaalta helpotamme myös yritysten tilannetta, eh, jotka käyttävät tätä toimenpaikan muutosta. Eh, Dellin tilanne on siinä mielessä kiinnostava, että me, että mitään vahingon vähentämistä ei ole näkymissä, vaan pikemminkin tulee, eh, tästä tulee kannustin yritykselle rahoituks, rahaa, tässä käytetään rahaa toimipaikan muutokseen ja myös työpaikkojen vähentämiseen. Euroopan varoja ei ole valvottu adekvaatilla tavalla. Me sopeudumme rakennerahastoon, me sopeudumme kilpailupolitiikkaan. Eihän tämä hyödytä. Ei tällä tavalla ole syytä e-, edetä näissä tilanteissa. On tämä tässä jopa toimitaan rahaston tavoitteiden vastaisesti. Haluan kiinnittää komission huomiota siihen, että pitää huolehtia siitä, että Euroopan rahoja koordinoi, käydään, käytetään koordinoidusta, jotta näin e, häiri, tällaisia häiriöitä ei tapahdu. Adriana Titsau, Rämillä Juleitettemo. puhuja Adrianin sisällä. Arvoisa puhemies, talous- ja rahoituskriisi koskettaa jatkossakin alan äh, yrityksiä, esimerkiksi verkostojen rakennusyrityksiä. Yksi, äh, oma kaupunkini Romaniassa on kärsinyt tästä suuresti. Euroopan globalisaatiorahaston käyttö on lyhytaikainen ratkaisu irtisanottuja työntekijöitä ajatellen. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että on investoitava raskasteollisuusyritysten nykyaikaistamiseen. Vain tällä tavalla me voimme suojella työntekijöitä ja säilyttää työpaikat. Kiitos. Kiitoksia. Minuutti. Herra Pauli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äh, kollegoiden tapaan kiitän komissiota ja, ja esittelijöitä tästä tehdystä työstä että äh, minä itse, kuten edeltäjäni, me olemme yrittäneet saada liikettä tähän globalisaatiorahaston käyttöön, jotta voitaisiin tukea Delin työntekijöitä. Tämä selvästi osoittaa, kuinka paljon me Euroopan unionin tasolla äh, voimme painaa päälle silloin, kun, että kohtelemme ihmisiä ensimmäinen, koska ihmiset ovat kaiken ytimessä, koko politiikan ytimessä. Meidän täytyy varmistaa, että heidän elämänsä suojataan ja että silloin, kun on, on vaikeuksia ja ongelmia, että Euroopan unioni voi kom- äh, reagoida nopeasti. Ja tässä haluan kiittää henkilökohtaisesti komissaaria hänen aktiivisesta, aktiivisesta mukanaolostaan tässä siis ei pelkästään täällä parlamentissa, vaan myös äh, siitä, että te olitte Limerikissä tapaamassa työntekijöitä. Haluaisin sanoa myös muille kollegoille, että kun, kun täällä puhut, puhutaan muistakin asioista, globalisaatiorahasto, kaikki ne vikoineen on myönteinen seikka Euroopan unionista. Meidän pitäisi olla ylpeä siitä. Ja tärkeämpää on paranta, palata vanhaan tapaan jos annat ihmiselle kalaa, niin hän syö päivän, mutta jos opetat häntä kalastamaan, hän ruokkii itseään pidempään. Tämä on globalisaatiorahaston juju. Crowley, Kiitoksia, herra Crowley. Minuutti seuraavaksi. Robert Schröter. Ja kiitoksia, puhemies. Haluaisin kernaasti vielä palata eh, toiseen eh, komissaari Spiton lausumaan. Hän sanoi, että me emme voi vaikuttaa yritysten päätöksiin. Se ei pidä paikkaansa. Kyllähän me vaikutamme yritysten päätöksiin eh, silloin, kun tukia maksetaan ja kun Euroopan rakennerahastosta maksetaan tukia siitä syystä parlamentti tuolloin, silloin kun oli kysymys neuvotteluista, asetuksesta, valitamme juuri tämän, esitämään kysymyksen tästä toimipaikan siirrosta, mutta noin, e, valitettavasti tämä ei onnistunut myöskin EPPn äänellä äänillä tämä ei mennyt läpi, ja vain viisi vuotta kirjoittiin tähän rakennerahastoasetukseen, joka tietenkin e, ei, kuitenkaan ei riitä kaikkialle, koska <clears throat> pitäisi muistaa myös tukiaisten suuruusluokka Silloin puhuttiin, että halutaan, me halusimme, että me tarvitsemme vähintään kymmenen vuotta tähän asetukseen, herra komissaari. Silloin kun on kyse siitä, että yritys siirtyy paikasta toistiin, niin silloin täytyy maksaa se takaisin. Ja voi vain sanoa, että nämä tapaus, o, o, tapaus osoittaa, että vihreät olivat oikeassa. Kiitos. Meillä on vielä aikaa kahteen puheenvuoroon. Rova Sklitevska ensin ja Rova Beres kummallekin minuutti. Spitleska, olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący, poprzez uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji... Arvoisa puhemies, globalisaatiorahaston sitäkin huolimatta EUlla on rakenteellisia ongelmia tässä taloustilanteessa. Vain johdonmukaisilla toimenpiteillä voidaan vastata globalisaation haasteisiin. Sekä tekstiiliteollisuudessa Belgiassa että Dellin irlantilaiset työntekijät voivat tämän rahaston ansiosta löytää uudet työpaikat. Lisäksi rahastolla on tarkoitus tukea liiketoimintasuunnitelmia ja työllisyyttä, jotta voidaan luoda työpaikkoja. Tämä on osa EUn sosiaalipolitiikkaa. Se, että Dell siirtää tuotantoa niin, että se pyrkii siirtämään sen halvempien kustannusten maahan EUn sisällä. Tässä kyseessä on kyse puolalaisesta kaupungista ja tämä on hyvin hankala tilanne ja skenaario. On luotu 2000 uusi, uutta työpaikkaa. Tällä parannettiin tilannetta alueelle ja sen taloutta. Kiitoksia. Rova Beres, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Haluan vakuuttaa herra Crowlille, että työllisyyden ja sosiaalisasioiden valiokunnassa kukaan ei kyseenalaistanut globalisaatiorahaston käyttöä. Me olemme vain sitä mieltä, että käyttöä voitaisiin hieman parantaa. Ja ennen kaikkea vastaan nyt komission jäsenelle. hän kertoi sen, että täytyy estää tällainen sosiaali- tai tämän rahaston määrärahojen shoppailu. Tilanne on nyt tällainen. Te varmasti valmistelette äh, komission jäsenen tehtävän vaihtoa. Mitä te aiotte sanoa seuraajalle? mehän näemme tässä Dellin tilaisuudessa, että tilanteessa, että menettelyä on käytetty väärin ja varoja on käytetty väärin, kun ajatellaan kilpailupolitiikan ansiosta myönnettyjä lupia. Kiitoksia. Herra komissaari Spidla. Ja lopuksi sitten vielä herra Böge. Spidla, olkaa hyvä. Dámy a pánové, myslím si, že diskuze... Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni voin vetää yhteen tämän keskustelun kahdella huomiolla tai linjauksella. Ensinnäkin se, että globalisaatiorahasto toimii ja se toimii hyvin, mutta on tietysti mahdollisuus optimoida EGF, EG-rahaston varojen käyttöä. Me olemme nyt ehkä tässä nyt menneet liian pitkälle. Jäsenvaltiot voivat nyt vastata tähän välittömästi ja kustannukset on mahdollisuus kattaa. Mielestäni me voimme jatkaa tätä keskustelua ja me pyrimme löytämään ratkaisuja. Ehkä voitaisiin voitaisiinko luoda erillinen budjettikohta tälle rahastolle. Tätä mahdollisuutta tutkittiin ja se ei ollut mahdollista, mutta kuitenkin rahasto perustettiin ja se toimii meidän pitää ottaa esille kaikki olennaiset kysymykset, jotta me voimme löytää parempia ratkaisuja kuin mitä tähän asti on löydetty. Mitään epäilyksiä ei kuitenkaan tämän, tähän asti saavutettuihin tuloksiin ole. Toinen huomio on hieman monimutkaisempi se liittyy tuotannon siirtämiseen ja tukisoppailuun ja muihin näihin kysymyksiin. Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia. Ja uskon, että on oikein, että keskustelemme näistä asioista niin, että pyrimme todella ymmärtämään tosiseikat. Haluaisin mainita nyt joitakin tosiseikkoja liittyen Dell-tapaukseen. Ne liittyvät myöskin joihinkin käymimme keskusteluihin ja esittämiimme huomioihin. Ensimmäinen tosiseikka, jonka haluan mainita, on se, että vastoin yleistä näkemystä palkkakustannukset Puolassa yksikköä kohti ovat paljon korkeammat kuin Irlannissa. Joten palkkakustannukset Puolassa eivät ole alhaisemmat, vaan korkeammat kuin Irlannissa. Tämä meidän täytyy tietää. On hyvin helppoa esittää puutteita ja yksinkertaista asioita, kun verrataan kahta konkreettista tilannetta, mutta meidän pitää kuitenkin olla tietoisia näistä oikeista tosiasioista. Meidän pitää myöskin syventää pohdintaamme tiettyihin asioihin liittyen. Sitten Dell-tapaukseen itseensä. On totta, että se aloitti vuonna 1991 tuotannon Limerikissä. Siitä on nyt 18 vuotta. On myöskin totta, että ei ole osoitettu että EUn rahoja olisi annettu Dellille. Minä en ainakaan ole saanut sellaista tietoa. En voi tietenkään jättää, tai sitä ei voida sulkea pois, että 90-luvulla, 90-luvun alussa olisi käytetty varoja, koska samat menettelyt eivät olleet silloin käytössä kuin joita meitä tällä hetkellä on käytössä. Meillä ei nyt näitä tietoja kuitenkaan ole. Sitten päätös siirtää tuotanto Lodgin Puolaan. Tuo päätös tehtiin vuonna 2007. On myöskin totta, että valtion tuiksi katsottu raha, kyse on siis puolalaisesta rahasta, siitä tehtiin meille ilmoitus joulukuussa 2007. Kyse ei ole siis rakennerahastoista peräisin olevasta rahastosta, rahoista, ja en nyt tiedä, koska tämä kaikkia tapauksia, mutta tässä tapauksessa kyse oli 50 miljoonasta eurosta ja me tutkimme tämän asian hyvin tarkasti aikoinaan. Me tarkastelimme myöskin vaikutuksia työmarkkinoihin. Ja komission johtopäätös oli se, että nämä kaksi toimenpidettä, joiden välillä kului aikaa, emme voi pitää niitä toisiinsa liittyvinä toimenpiteinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi keskustella aina ja aina uudelleen kysymyksistä, jotka liittyvät Euroopan talousarvion rahastoihin. Totta kai talousarvion osalta tarvitaan parempaa johdonmukaisuutta. Tässä mielessä Dellin tapaus on ollut hyvä käynnistävä voima ja olen todella iloinen, että olemme käyneet tämän keskustelun ja toivon, että jatkamme näitä keskusteluja myöhemminkin. Kiitos puheenvuoroistanne. Kiitos siitä, että sain käyttää tämän tilaisuuden keskustella asiasta kanssanne. Keskustella Euroopan globalisaation rahaston varojen käytöstä. Lopuksi haluaisin mainita, että useilla politiikan aloillamme politiikkamme aloilla on riski, että varoja ei käytetä juuri parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä uhka koskettaa useita politiikan aloja ja se tulee jatkossakin olemaan. Kuitenkin meillä täytyy olla rohkeutta tarkastella joitakin vakiintuneita periaatteita ja jos me löydämme parhaan ja älykkäimmän teknisen ratkaisun ja pääsemme siitä sopimukseen, niin meidän täytyy mennä oikeaan suuntaan ja muuttaa menettelyä. Kiitos. Kiitoksia, herra komissaari. Ja sitten esittelijä, herra Böge. Kiitoksia, äh, puhemies. Kernaasti vielä toteaisin, että olle juuri yhteistyöstä budjettivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan kesken olemme viime kuukausina yrittäneet saada menettelyt mahdollisimman nopeasti eteenpäin eh, lausun, työllisyysvaliokunnan lausunnon pohjalta, joka joka, jossa, myös perust, jossa myös perustettiin oma työryhmä tätä vasten, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan selvitys aikaan, eh, jotta voimme palvella näitä työntekijöitä ja heidän perheitään, jotta he saisivat nämä varat käyttöön. Ja toisekseen totean, että totta kai tämän selvityksen yhteydessä Äh, näin, kun puhutaan rahoituskehyksistä ja uusista välineistä äh, budjetti, äh, budjetin tarkistuksen yhteydessä, me tulemme selvittämään sitä, että millä tavalla Euroopan globalisaatiorahasto, kuten muitakin välineitä, käytetään sen suhteen, miten tehokkaasti niitä käytetään ja miten niitä hallinnoidaan ja miten ne ovat yhteistyössä kansallisvaltioiden ja Euroopan tason välillä. Ja meidän täytyy pohtia myös sitä, millä, millä tavalla tämä yhteispeli Euroopan sosiaalirahaston osalta voitaisiin rakentaa tehokkaammaksi, ja, niin että se on avoin kaikille mahdollisille keskusteluille, joilla voidaan parantaa tilannetta. Mitä taas tulee rahoituslähteisiin, herra komissaari? te puhuitte puhtaasti äh, teknisesti, olitte oikeassa, mitä tulee äh, äh, sitoumuksiin Euroopan sosiaalirahastosta, mutta noin loppupeleissä kyllä haluaisin, että tämä yhteispeli sitoumusten maksujen osalta, kuten myös miten niin rahoituskeskuksessa on sovittu niin rakennerahastoista kuin sosiaalirahastostakin, että että siinä toimitaan niin kuin ollaan sovittu, koska ei voida hyväksyä, että, että jos täytäntöpano, täytäntöpano ontuu ja jos hallinnointi ja valvonta ontuu ja täytäntöpano on myöhässä, että nämä rahastot mahdollisesti, mahdollisesti sitten jäädyttävät käytännössä rahat ja joudutaan tekemään tällaisia lisäsiirtoja näiden rahoituksen, tämän rahoituksen varmistamiseen. Mitä te sanoitte taas näistä tukioikeudesta? Me kirjaamme tämän tiedoksi. Meillä on toisessakin paikassa, kulikymmys Nokiasta ja Bohumista ja Bohumi, tehtaan siirtämisestä Romaniaan. Tällöin, tällöin pohdittiin myös samoja kysymyksiä. Täytyy kuitenkin sanoa, täytyy hyvin tarkkaan katsoa, millä tavalla yhteispeli komission ja ja jäsenvaltioiden välillä toimii. Joskus minulla on sellainen kuva, että tässä kysymyksessä on samanlainen tilanne kuin äh, kalastuskiintiöiden valvonnassa, että että toinen katsoo toista ilman, että äh, saadaan loppupeleissä tehokasta järjestelmää äh, pystyyn. Me jatkamme tätä tarkkailua ja, ja tulemme, hyvin sel, selvi, tulemme selvittämään ja pitämään kiinni siitä, että komissio toimii asetuksen pohjalta ja sääntöjen pohjalta niin kuin ne 2007 hyväksyttiin. Lopuksi pyydän, että äänestäkää huomenna tämän globalisaation rahaston varojen mobilisoimisen puolesta. Kiitos. Kiitoksia, herra Böge. Ja näin tämä keskustelu päättyy. Huomenna äänestämme. Seuraava kohta on, hyvät, on suullinen kysymys Euro-välimeri vapakauppa-alueen tila vuonna 2010. Toivotan tervetulleeksi komissaari Tajani ja annan puheenvuoron